maassa ja terrorijärjestö Al-Shabaabin tekemät opiskelijoiden surmat Keniassa. Mimitsi puhui jälleen korkean edustajan puolesta. Hän saa puheenvuoron. Thank you, President. Honorable member. Kiitos puhemies, arvoisat jäsenet. Olen täysin samaa mieltä huolestanne kristittyjen kohtalosta kautta maailman. Viimeaikaiset tapahtumat, kuten Pakistanin pommitukset, Nigerian tappamiset, Libyan tapahtumat ja että Syrjissä Irakissa on näitä vainoja ja äskettäinen Garisan yliopiston joukkomurha antavat vaikutelman piiritetystä yhteisöstä. Kristityyn ottaminen kohteeksi on kovin huolestuttavaa ja ihan selvää, että sitä ei voida ollenkaan hyväksyä barbaarinen väkivalta ja epäinhimilliset menetelmät, joita esimerkiksi Al-Shabaab käyttää, Daesh, Boko Haram, äh, rikkovat kansainvälisiä ihmisoikeusperiaatteita. Ja ne ovat ihan sitä vastaan, mikä tekee meistä ihmisiä, riippumatta usko, uskostamme ja uskonnostamme. EU ehdoitta tuomitsi summittaiset hyökkäykset, kauheudet, tappamiset ja ihmisoikeusrikkomukset. joita nämä terroristijärjestöt tekevät kristittyjä vastaan, mutta myös muita uskontoja ja etnisiä ryhmiä vastaan, joita ei pitäisi unohtaa keskustelun aikana. Kuten EU-ohjeissa uskonnonvapaudesta todetaan vuodelta 2013 kesäkuussa, niin kaikki ihmiset, jotka kuuluvat uskonnollisiin yhteisöihin tai vähemmistöihin, pitäisi pystyä elämään, harjoittaa uskontoaan vapaasti yksittäin tai yhteisössä muiden kanssa ilman, että täytyy pelätä suvetsemattomuutta ja hyökkäyksiä. Ei voida koskaan sallia sitä, että nämä periaatteelliset arvot ja periaatteet eh, kompromettoidaan. Tämä pätee kaikkiin ihmisiin ja erityisesti pätee kristittyihin. Ei pidä myöskään unohtaa, että ensimmäinen terrorismin uhri ovat muslimit arabimaissa – täytyy välttää sitä, että ajateltaisiin tätä uskontojen välisenä kamppailuna. Jordanian kuningas puhui tästä hienossa puheessaan tälle salille. Hän sanoi, että viimeaikaiset hyökkäykset jossakin maissa kristittyjä vastaan ja vähemmistöjä vastaan ovat loukkaus ihmisyyttä vastaan, kuten myös islamiakin vastaan. Arabikristityt ovat olennainen osa alueemme menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta, sanoi kuningas. Nyt etelässä EU kohtaa kriisejä, konflikteja, joilla on seurannaisvaikutuksia kautta alueen. Ja yhteistyökumppanimme kanssa arabimaailmassa on olennaista, jos haluamme puuttua alueen haasteisiin ja uhkiin, joita he ja me kohtaamme. Turvallisuusuhat Tietysti niihin kuuluu myös jihaditerrorismi ja rajat ylittävä rikollisuus. Täytyy tehdä yhteistyötä, mukaan lukien vähemmistön suojelussa, ja puuttua syiden juuriin joissakin näissä kriiseissä, mukaan lukien sosiaalinen ja taloudellinen tilanne nuorille sukupolville monissa näissä maissa. neuvoston päätelmät 9. helmikuuta terrorismin torjunnasta äh, luetteloivat toimia, joilla voidaan puuttua radikalisoitumiseen ja torjua väkivaltaista ekstremismiä. Kolmansien maiden mukaan saaminen on avainasemassa. Siihen kuuluu kahdenvälinen yhteistyö ja monenvälinen yhteistyö hallitusten kanssa ihmisoikeus- ja koulutusasioissa, turvallisuusasioissa, mutta myös paikallisten yhteisöjen kanssa, mukaan lukien niin, että tuetaan kaikenlaisia vuoropuheluja. Mutta haluaisin nyt palata viimeisimpään Kenian hyökkäykseen. Tämä järkyttävä hyökkäys on tappavin ja viimeaikaisin Al-Shabaabin terroristihyökkäysten ketjussa Keniassa viimeisten 18 kuukauden aikana. Terroristiteot valitettavasti ovat tulleet toistuvaksi piirteiksi Keniassa. Ja terrorismi on uhka, joka vähitellen kasvaa myöskin Afrikan sarven alueella yleisemminkin. Kyrgyzstan hyökkäys oli julmempi kuin aiemmat. Todennäköisesti saivat sitten inspiraatiota Boko Haramista islamilaisesta valtiosta. Erityisesti, että kohteena ovat kristityt ja oli teloituksia, niin niitä oli aiemmissakin hyökkäyksissä, kuten Mandeerassa viime vuoden lopussa. Tämä on kovin huolestuttavaa. Huolimatta siitä, että muslimiyhteisön edustajat Keniassa vahvemmin tuomitsivat hyökkäykset kuin aiemmin, niin on huomattava vaara, että se johtaa myös jakolinjojen syventymiseen ja antagonismiin uskonnollisten yhteisöjen välillä, mikä varmaankin hyökkääjien tarkoituksena onkin. Sen vuoksi varapuheenjohtaja korkea edustaja Mogherini viittasi lausunnossaan 3 huhtikuuta, kun hän sanoi, että kun hyökätään opiskelijoita vastaan Garishassa 147 ihmistä tappaen ja useita loukkaantui, terroristien päättäväisyys on suuri, jolla halutaan heikentää opiskelua, jakaa maata ja estää vakautta ja talouskasvua maassa ja estää kaikkien kansalaisten arvokkuus. Radikalisoituminen ja väkivaltainen ekstremismi ovat globaali ongelma, eikä niitä voida käsitellä eristyksessä. Täten globaali terroristiuhka tietysti tarvitsee globaalia lähestymistapaa, niin ratkaisuja täytyy olla räätälöityjä ja spesifejä. Sen lisäksi, että puututaan asiaan kansainvälisellä tasolla, ajatellaan uudelleen globaaleja ja alueellisia strategioita, niin EU pyrkii paremmin ymmärtämään ja kartoittamaan, miten radikalisoituminen tapahtuu kussakin yksittäisessä maassa, kuten Keniassa ja yhteisöissä, jotta voidaan parantaa reagointiamme ja torjua ilmiötä. Kiitos kovasti. Kiitos komission jäsen. Sitten ryhmäpuheenvuorot. Ensimmäisenä puolitoista minuuttia Euroopan kansanpuolue, edustaja Jimenez Perefil Barriero. Kiitokset puhemies. Viime kiiras torstaina meistä moni pystyy kulkemaan kirkkoon aivan rauhassa, mutta näin ei ollut Keniassa. Al-Shabaab nimittäin silloin valitsi kristittyt opiskelijat kohteekseen ja surmasi näidät. Nämä voimme ajatella, miten järkyttävä tila, äh, järkyttävään tilanteeseen nämä opiskelijat joutuivat, kun he jäivät vangeiksi ja heidät murhattiin vain uskonsa vuoksi. Tämä on verrattavissa Nigerian tilanteeseen, jossa oppilaita murhattiin. Näin kansalaiset ovat joutuneet jäämään kotiinsa, jos he eivät halua tulla tapetuiksi. Näin parlamentti on laatinut päätöslauselman ja me halusimme puuttua näihin järkyttäviin Kenian tapahtumiin ja ongelma on nyt lystynyt, äh, käynyt ilmi siinä, että monet poliittiset ryhmät eivät halunneet viitata suoraan kristittyihin, eikä myöskään kristittyjen nimiä haluttu mainita tässä päätöslauselmassa. Tässä oli 39 kappaletta ja vain kahdessa puututtiin kristittyihin, vaikka kyse on siitä, miten kristityt joutuvat kärsimään kaikissa maailman maissa. Tässä muut ryhmät viitasivat viittaavat siihen, mitä tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuu. Joka tunti jo yksi kristitty menettää henkensä. Me emme voi tässä nyt vain piiloutua ja olla hiljaa. Meidän täytyy suoraan nyt puhua meidän puolueemme äänellä ja sen takia minä toivon, että kansanpuolue äänestäisi tämä, tätä, tämän puolesta ja myös tukisi tätä päätöslausemaa, koska tällä puolella me kaikkia maailman kristittyjä. Nächste Sprecherin für die Kiitos. Seuraavana asia d ryhmästä myöskin puolitoista minuuttia. Edustaja Valenciano. Tuomitsemme kaiken uskontoon perustuvan väkivallan, on kyse sitten mistä tahansa uskonnosta. Koulutusta täytyy käyttää, jotta voitaisiin välttää tällaisia tapahtumia. Ja juuri tästä pelosta Al-Shabaab hyökkäsi yliopistoa vastaan No, on esitetty, ei tämä vaikuta millään tavalla koko maailmaan, koska valkoihoisia ei kuollut tässä iskussa. Näin tiedotusvälineet ovat esittäneet tämän muut, muutamissa maissa kyse oli kuitenkin lähes 150, jotka menettivät henkensä ja nimet, heidän nimensä on lueteltu. Nämä, tämä, nämä tiedetään, mutta kuitenkin moni asia on vielä hämärän peitossa tuon, tuon maan tilanteessa. Me tiedämme, että konfliktit, konflikteja on tuossa maassa pohjoisen ja etelän välillä varsinkin, ja Nairobin ja Garissan tilanne esimerkiksi poikkeaa toisistaan kovasti, ja Garissan tilannetta on pahentanut se, että se mitä naapurimaassa Somaliassa tapahtuu. Tässä on nyt esitetty se väite, että Al-Shabaab on sodassa Keniaa vastaan, Kenian valtiota vastaan, ja sen takia unionin täytyy tukea Keniaa näissä turvallisuusongelmissa ongelmissa. Haluamme Keniaa myös kehittämään suhteitaan Somalian suuntaan. Me haluamme poliittista vakautta tuonne alueelle, koska tässä on kyse järjestön sodasta Keniaa vastaan, eli käytännössä sodasta kaikkia vastaan. Äh, Kiitos. Sitten ECRstä minuutti. Edustaja Jambatski. Hyvät kollegat, hyvä komissaari. Ei ole mitään epäilystä siitä, että olemme todistaneet tällaista hyökkäystä, jossa ihmiset on tapettu vain siksi, että he ovat kristittyjä. Kristittyjä vainotaan Eh, siksi, koska Kenia vaikuttaa myös Somalian asioihin. Radikaali islamismi ja ääriliikkeet eri maissa täällä Afrikan pohjoisosissa ovat nyt yhdistymässä vastustamaan meidän arvojamme ja meidän elämäntapaamme. Viime päivinä tämä on käynyt hyvin ilmeiseksi. Me emme tarvitse päätöslauselmia vain sotilasoperaation. Kiitos teille. Kaksi minuuttia sitten liberaaleista. Edustaja Kalve Jambon. Kiitos puhemies. Minä olen hyvin huolestunut kaikkien kristittyjen vainosta maailmassa ja toivon, että tällainen päätöslauselma saataisiin hyväksyttyä. Kuitenkin kiinnitän huomiota siihen, että meidän täytyy kiinnittää huomiota juuri tähän Garissan järkyttävään murhaan. Tässä kyse oli tietenkin uskonnolliset perusteet, niin kuin Syyriassa ja myös Kiinassa, mutta tässä oli myös etniset syyt. Tuo valtava vanha sota, joka kytee tuolla alueella Somalian ja Kenian rajoilla, tuolla Afrikan sarvessa. Pitkät ajat tuo sota on ollut piilevänä ja myös vastustettu länsimaisia arvoja, erityisesti nyt tämä tämä kohdistui näihin länsimaistuneisiin opiskelijoihin, eli myös länsimaisiin arvoihin. Me hyväksymme nyt tämän päätöslauselman ja, ja, ja, ja tuomitsemme tällaiset järkyttävät tapaukset. Eurooppa ei voi nyt esimerkiksi jättää näitä huomiota, jos katsomme vaikkapa sitä, mitä on tapahtunut Malissa tai Somaliassa aikaisemmin. Meidän täytyy nyt todellakin suojella näitä vähemmistöjä. Meidän täytyy saada unioni todella nyt toimimaan myös paikan päällä. Täytyy tarjota koulutustukea, asiantuntijoita, meidän asiantuntijoitamme, jotka Afrikan omien paikallisjoukkojen avulla estävät tämän tyyppiset murhat ja, ja vainot koska tässä todellakin länsimaisia euroarvoja ollaan myös polkemassa. Tästä asiasta toivon, että äänestämme päätöslausuman puolesta huomenna. Kiitokset. Seuraavaksi minuutti GUE-ryhmästä edustaja Senra Rodriguez. President. Kiitos puhemies. Ensiksi haluan hyvin voimakkaasti tuomita al-Shabatin iskun Garissan yliopistoon. Haluan osoittaa myötä tuntoaani näiden uhrien perheille. Euroopan unionin täytyy käyttää kaikkia mahdollisia keinoja, joita käytössä on tällaisten konfliktien kitkemiseksi ja edistää muita arvoja kuin sellaisia, joihin tämä al shabab pohjautuu sotilaallinen toiminta ei ole hyväksyttävää. Jos ajattelemme vuoden 1992 Yhdysvaltain sotilaallista puuttumista Somalian tilanteeseen, se ei ollut oikein sinänsä, koska siitä kärsitään edelleenkin. Ja jos ajattelemme vaikkapa entistä kolonialismia ja, ja Afrikan sarven luonnonvoimien riistoa ja köyhyyttä, me emme voi unohtaa sitä, että Keniassa suurin osa elää köyhyysrajan alapuolella. Siellä on satoja tuhansia pakolaisia, aliravittuja. Tässä ei voida toimia pelkästään sotilaallisesti unionin ja Yhdysvaltain yksipuolisella, to, yksipuolisella toimilla. Meidän täytyy nyt pyrkiä, niin hyvät puheet teidän täytyy keskeyttää, niin meidän täytyy auttaa kansoja tuolla alueella, jotta he voivat itse omia luonnonvarojaan hallinnoida. Um. Can I not only ask you to please stick to your... Voisinko pyytää pitämään puheajoista kiinni, mutta myös, että, että puhuisin niin nopeasti. Tulkeille on kovin vaikea tulkata, jos on kovin nopeaa, joten pyytäisin pitämään tämänkin mielestä. Ne haluattehan, että kollegat ymmärtävät. Rova Hoibu, puolitoista minuuttia nyt vihreiltä. Kiitos puhemies. Kenian hyökkäykset ovat todellakin kritiikin kohteena. Siis ihmisten täytyy siellä kärsiä siitä, että tietyt ryhmät haluavat rakentaa valta-asemiaan. Juuri siitä oli hyökkäyksessä kyse. Al-Shabaab, aseellinen joukko, ei oikeastaan tai siis pyrkii epävakauttamaan pohjoista osaa Keniasta uskonnollisella venyydellä. Tiedämme, että Al-Shabaab suuntasi tarkoituksella kristittyihin juuri näistä syistä, mutta tiedämme myös, että Somaliassa he ottavat kohteeksi myös muslimilapset, opiskelijat ja naiset. Tässä uskontoa välineellistetään ja juuri sitä ei pidä sallia. Päätöslauselmassa haluamme keskittyä itse asiassa Keniaan, ja kun näin teemme, niin sitten pitäisi palauttaa mieliin vielä, mikä Kenian tilanne on juuri pohjoisosassa maata, on kovin epävakaata. Ja Kenian viranomaiset eivät kohtele hienotunteisesti muslimivähemmistöä se, myöskin kärjistää tilannetta ja tästä yrittää Al-Shabaab hyötyä ja tämä täytyy ehdottomasti EUna pyrkiä välttämään. Kiitos kollega teille. Sitten minuutti EFDD-ryhmästä kollega Fabio Castaldo. Kiitos puhemies. Kenialla eh, Kenia on surmannut näitä opiskelijoita ja pitää jollakin tavalla pystyä varmistamaan tämän maan tulevaisuus. Valitettavasti kuitenkaan ei ole niin paljon mahdollisuuksia. Meidän, meillä on edessämme todellakin vaikea yhteiskunnallinen tilanne ja se liittyy myös siihen, että hyvin paljon tulee myöskin ihmisiä Somaliaan ja siellä ihmiset ovat lähteneet Somaliasta pakoon, monta sataa tuhatta pakolaista. Tämä on tietenkin hyvää kasvua alustaa terrorismille ja väkivallalle. Meidän täytyy päästä köyhyyttä torjumaan näillä alueilla, koska köyhyys on nimenomaan eh, kaikkein paras kasvualusta terrorismille. Myöskin Paavi on tähän asiaan puuttunut. Hän on sanonut, että pitää jotakin yrittää toimia näiden uskontoyhteisöjen välillä. Ja sitten seuraavaksi kollega Pizzotto, yksi minuutti. Kiitoksia. Kristillisten opiskelijoiden tragedia on murha. Heidät murhattiin vain siitä syystä, että ovat kristittyjä, vain Tämä on pieni osa näistä raakuuksista, joita olemme näkemässä. Tuhansia ja satoja tuhansia tapetaan, heidät ristinaulitaan joka vuosi, joka viides minuutti meidän silmiemme edessä. Ja kuten Paavi on todellut, nimenomaan eri instituutioiden katsoessa vierestä, myös Euroopan katsoessa vieressä. Eikö tämä ole kansanmurhaa? Onko sillä muuta nimeä? Uskonnollinen suvaitsemattomuus, ISIS, sitä nimenomaan saarnaa. Tämä viha ja inho kohdistuu kristittyihin. On meillä oikeus myös olla olemassa ja elää. Ei meitä voi noin vain poistaa. Tämä on totuus ja me olemme aliarvoineet tätä totuutta. Miksi tämä Eurooppa, joka ei ole halunnut kristittyjä puolustaa edes perussopimuksissa, eikä reagoi mitään, eikä halua tätä hävittämistä estää, Siksi minä rukoilen nyt, että ei enää verta saa vuodattaa Allahin nimissä. Vielen Dank. Kiitos. Sitten yksittäisistä puhuista ensimmäisenä puolitoista minuuttia Georgi Hölveni. Kiitos äh, puhemies. Tämä on äh, hyvin vaikea tilanne, josta me nyt puhumme ja meidän täytyisi tehdä se ideologisesti neutraalilla tavalla. Tämän taustalla on kuitenkin hyvin paljon eh, idealistisia, ideaalisia ja, ja mm, ideaalisia ajatuksia tämän kaiken tapahtuneen taustalla. Al-Shababin eh, terrorin eh, uhriksi joutui paljon ideologisia nuoria ihmisiä. Ja nyt kuitenkin jotkut yrittävät tätä relativoida, suhteuttaa. Mä en voi ymmärtää tätä. Nämä ovat ihmisiä ja heidät on tapettu, heidät on murhattu. Vähemmistöjä murhataan ja Eurooppa vain katsoo. Myös Euroopan parlamentti vain katsoo. Meidän tulisi todellakin yrittää puhua yhdellä äänellä ja korottaa ääntämme näitä kauhutekoja vastaan. Tämä ei ole ideologinen kysymys, tämä on ihmisoikeuskysymys, tämä ei ole uskontokysymys, vaan tässä on kysymys ihmisoikeuksista. Emmekä me saa sulkea silmiämme tältä. Meidän täytyy hyvin päättäväisesti toimia tällaista vastaan. Me emme saa sallia sitä, että ihmisiä murhataan heidän uskontonsa tai muun syyn takia. Sen vuoksi meidän tulisi osoittaa solidaarisuutta heitä kohtaan. Ja tässä nyt on erityisesti vainottu kristittyjä, mutta meidän tulisi kuitenkin vastustaa kaikenlaista terroria. Me elämme maalistuneessa maailmassa. Vielä yksi, vielä yksi virke. Me edustamme sekulaarisia maallisia arvoja, sitä meidän ei tule unohtaa. Vielen Kiitos. Sitten puolitoista minuuttia Kashetu Kiitos puhemies. Usko. Amos Elisabeth, vaikka 500 ihmistä, opiskelijoita, nuoria, toivoa. Ei nämä ole pelkkiä numeroita ja lukuja. Meidän täytyy osoittaa kunnia näille uhreille ja tuomita voimaperäisesti ääri toiminta, joka on leviämässä yhä laajemmalle Afrikan mantereella Afrikan sarven pelon nimi on Al-Shabaab. Siellä on nuoria mukana, jotka ovat menettäneet tulevaisuuden ja sieltä viedään muiltakin tulevaisuus. Me haluamme, että nyt puututaan päättäväisesti tähän niin, että voidaan päästä tästä väkivallan kierteestä. Siellä menetään jatkuvasti nuorta elämää, ja, eli mantereen tulevaisuus menetetään. Unionin täytyy nyt puuttua juuriin syissä, joka on johtanut ääriismalismiin. Terrorismin torjunta tarkoittaa myös, että syrjäytymistä köyhyyttä torjutaan, e- ettei ole syrjintä tai etnisiä jakolinjoja jossain maassa. Terrorismin torjunta ei voi olla pelkästään tekosyy Keniassa, jotta voidaan kansallisoikeuksia polkea. Demokratisoitumisen taka-askelet on voitto aina terrorismille tänä päivänä enemmän kuin koskaan. Siinä puututaan ihmiskunnan arvoihin, perustuen perusoikeuksiin, ihmisoikeuksiin. Amos, Faith, Elisabeth, Eduard, kiitos. Kiitos ja muistutan vielä kaikkia kollegoja siitä, että puhuisitte sellaisella, sellaisella nopeudella, että tulkit pystyvät myös kääntämään puheenne niin, että voimme sen ymmärtää. Sitten seuraavana Ruza Tomacic, yksi minuutti. Tragedia, se... Kiitos paljon. Tämä tragedia ei voi saada oikeutusta siitä epäoikeudenmukaisuudesta, jota on tehty jotakin valtiota, etnistä tai uskonnollista ryhmää kohtaan. väkivallan hetkellä on syytä kysyä näiden satojen nuorten kuolemien äärellä, että ketä nämä nuoret kolonialisoivat tai ketä he haittasivat. Eivät ketään, he halusivat vain oppia ja elää. Heidän ainoa virheensä oli se, että he olivat kristittyjä. Ja he eivät saaneet pysyä elossa maailman kolkassa, jossa terrorismi vallitsee. Monissa maailmankolkissa kristityt muuttavat pois. Meidän on muistettava meidän arvomme, jotka ovat ennen kaikkea kristillisiä arvoja, ja meidän on tehtävä jotakin näiden arvojen elimahdollisuuden jatkamiseksi. Uh, Kiitos. On vaikea löytää sanoja tässä traagisessa tapauksessa ei paljon jo todettukin, niin voin vain sitä tukea. Komission jäsen, mitä tulee teidän puheeseenne, niin en löytänyt mitään sellaista, mistä olisin eri mieltä liittyen kristittyjen vainoon tai Keniaan, mutta on yksi asia, jota kaipasin puheestaan. Ehkä voisitte tähän vielä palata. Te puhuitte neuvoston päätelmistä terrorismin liittyen, puhuitte konkreettisista tapauksista ja ratkaisuistakin. Mielestäni te unohditte ehkä antaa meille enemmän analyysiä tai käsitystä siitä, mitkä ovat johtopäätöksiä, mitä ottaa vaarin, mitä on tapahtunut tämän jälkeen, mitä yksikkönne ovat tehneet yhdessä korkean edustajan tai Kenian edustajien kanssa, mitä me voisimme tehdä instituutin rakentamisessa, mitä tässä tarvitaan, mitä konkreettista pitäisi saada aikaan, että voidaan estää tällaisten toistuminen? Thank you very much. Kiitos. Seuraavana yksi minuutti Zuber. Kiitos puhemies. Terroristiryhmien, kuten Al-Shabaabin harjoittama väkivalta Keniassa, on tuomittavaa. Terrorismia vastaan ei kuitenkaan voida käydä rasistisella ohjelmalla. EUn täytyy tunnustaa, että sillä on ollut osansa tämän ongelman luomisessa. Monissa maissa Afrikassa on tehty toimenpiteitä, jotka ovat tukeneet radikalisoitumiskehitystä eri ryhmissä. Ja sen suuntainen politiikka täytyy yksinkertaisesti hylätä ja meidän ryhmämme on tehnyt tätä koskevia ehdotuksia. Keniassa ja muissakin Afrikan maissa on kunnioitettava suvereenisuutta ja EUn on vaihdettava vapaakauppa ideologia se muunlaiseen ideologiaan, joka korostaa yhteistyötä Afrikan maiden kanssa. Todellinen solidaarinen yhteistyö tervehdyttää taloutta ja sosiaalisia ongelmia voidaan ratkoa sitä kautta ja ne ovat tämän ongelman perussyy. Kiitos. Sitten puolitoista minuuttia Arnott. I am sure that all of us... Olen varma siitä, että kaikki meistä tänään tässä salissa jaamme raivon ja surun tunteet viimeisimmistä Kenian yliopiston opiskelijoiden murhasta. Tämän hyökkäyksen olosuhteet ovat erityisen karmaisevat. Tämä ei ollut mitään mielivaltaista väkivaltaa, vaan nimenomaan kristilliset, kristityt opiskelijat erotettiin sieltä ja murhattiin. Kristittynä Minun muistutan ä, äh, ä, äh, apostoli Paavalin sanoista. Ehkä meidän länsimaisessa ajattelutavassamme on helppo unohtaa se kauhea vaino, jota kristityt äh, kärsivät ympäri maailman lähes äh, päivittäin. Tämä Kenian hyökkäys ehkäpä järkytti meitä, mutta se ei ole mitenkään ainutlaatainen. Mandorissa äh, Keniassa bussi kaapattiin, 28 kristittyä pakotettiin ulos ja ammuttiin. Joulukuussa 36 kristittyä myös eroteltiin muista ja telotettiin. Tammikuussa katolinen pappi, joka piti jumalanpalvelusta, murhattiin. Ja Westgatein ostoskeskus Nairobissa on myös kaikille tuttu. Me olemme kaikki raivoissamme Charlie Hebdon mur- murhista. Muistakaa, että kun tällaisia hyökkäyksiä tapahtuu Afrikassa, ne ovat ihan yhtä traagisia kuin ne, jotka tapahtuvat lähempänä kotia. Kiitos. Sitten Jean-Luc Schaffhauser, yksi minuutti. Euh, Kiitos, hyvät kollegat, näistä tarinoista. Niistä olemme toki yksimielisiä näemme olleet. 149 opiskelijan murha on paitsi, että me tuomitsemme pakottaneet katsomaan peiliin. Tuhansia kristittyjä uskovuksi murhataan. Se oikeastaan uskonsa takia ensimmäinen ja tärkein marttyyriyhteisö. Usein me vaikenemme, no tänään nyt ei tosi niin ole, se on todettava. Ja näiden murhien taustalla ei ole välttämättä edes tunnustettu uskonnon osuutta. Me tavallaan unohdamme nämä kristityt marttyyrit ja me vaikenemme. Ei vaan joka kerta meidän täytyy tuomita tapahtumat. Lähi-idän ja Afrikan kristityt marttyyrit johtuvat myös lännen vastuuttomasta toiminnasta Yhdysvaltain tyhmän politiikan osalta. Ajattelen Irakia, Libyaa, ajattelen myös Syyriaa ja näiden toimien vuoksi kristittyjä tapetaan isoin joukoin. Meillä on oma osuutemme siinä, että me vain seuraamme perässä. Kiitos ja seuraavana puolitoista minuuttia Danja. Kiitos puhemies. Garissasin hyökkäys on pöyristyttävä järkyttävä isku. Täytyy muistaa, että Itä-Afrikka ei, eh, ei ole pelkästään uhri ääri-islamilaisuuden vuoksi, vaan se on myös vakauden, epävakauden pesäke, kun ajatellaan Al-Shabaabin toimintaa sieltä käsin kohti muita naapurivaltioita, jos ajatellaan Keski-Afrikkaa, Boko Haramia tai Lähi-Itää, ISISin vuoksi. Tilanne on samanlainen. al uhka on iskenyt naapurimaihin. Ugandaan on isketty, Keniaan on isketty, ennen Garissa ja Djiboutiinkin on isketty. Mielestäni täytyy ymmärtää, minkä mittaisesta uhasta on kyse. Unionin pitäisi vahvistaa tukeaan. Se on aika merkittävää, vaikka joku täällä väittänyt jotain muuta. Siis todella merkittävää tukea on annettu afrikkalaisille voimille tuolla alueella yksittäin eri maille, jotka torjuvat terrorismia. Ei tässä pidä erotella terrorismin uhreja. Tässä nyt oli 150 opiskelijaa, mutta täytyy muistaa 150 opiskelija 2014 Pesavarissa. Ei voi erotella millään tavalla, mutta ehkä on kuitenkin todettava, että terroristiryhmät, ainakin islamilaiset, iskevät ennen kaikkea kristittyihin vähemmistöihin maailmalla. Siksi meidän vastauksemmekin täytyy tätä ominaispiirrettä pitää mielessä. Kun meillä on kolmansien maiden kanssa sopimuksia, niin täytyy ottaa tämä ulottuvuus myös sopimuksiin mukaan, jos kristittyjä vähemmistöjä vainotaan. Yhtenä ehtona myös mahdolliselle avulle, joita annetaan noille maille, jotka ehkä auttavat meitä islamilaisen terrorismin torjunnassa. Next speaker for... Kiitos. Sitten seuraavana yksi minuutti Anna Gomes. Garissan yliopiston verilöyly vaatii solidaarisuuttamme uhreja ja Kenian kansaa kohtaan. Tätä tekoa ei saa jättää rankaisematta, vaan on pyrittävä löytämään syylliset ja myöskin laajemmin rauhoittamaan tilannetta Afrikan länsiosissa, itäosissa. Ja EUn on kaikki mahdollisin keinoin pyrittävä torjumaan ääriliikkeiden toimintaa tavalla, joka mahdollisimman paljon hyödyttää näiden kohdemaiden kansaa. Garissan tapahtumien on saatava aikaan asenteen muutos sekä Keniassa että kansainvälisellä tasolla. Oikeus koulutukseen on jakamaton universaali perusarvo jokaisessa yhteiskunnassa, joka haluaa demokratiaa. EUn ja AUn on pyrittävä tarttumaan niihin juurisyihin, jotka sallivat tällaisten ääriliikkeiden ja terrorijärjestöjen kukoistamisen. Ja se on ainoa tapa pyrkiä estämään tämänkaltaisia iskuja kuin Garissa, jossa 147 henkeä kuoli. Myös terrorismin rahoittamista on pyrittävä estämään. Um, again, for the last time in this... Viimeistä kertaa nyt tässä keskustelussa sanon, että jos saatte ryhmältänne vain yhden minuutin puheaikaa, niin ei ole tarkoitus, että puhutte mahdollisimman nopeasti, koska sitä on silloin mahdotonta tulkata. Joten jos teillä on vähän aikaa, niin yrittäkää poimia sieltä se olennaisin sisältö kerrottavaksi. No sitten Urmas Paet, yksi minuutti. Kiitos. Kuukausi sitten me näimme kauhean terrori-iskun Keniassa. Tämä oli isku nuorisoa äh, vastaan, huomisen aikuisia ja vanhempia vastaan, mutta tämä oli myös isku kristittyjä kohtaan, jotka erotettiin muslimeista. Ja terroriryhmän tavoite olikin äh, aiheuttaa tällaista uskonnon sisäistä vihaa. Jokainen, joka ei jaa ääri-islamistien näkemyksiä, on vihollinen ja hänet tulee tappaa. Kristityt ja ateistit ovat äh, iskun kohteena ja pakistanilais Tyyppiset terroristit yrit, ajattelivat iskevänsä Vatikaaniaan, äh, Vatikaaniin äh, ja Libyassa on teloitettu kristittyjä ja niin edelleen ja niin edelleen. Meidän täytyy nyt äh, panostaa taisteluun terroria vastaan. Meidän täytyy tehdä lähempää yhteistyötä Afrikan unionin ja Afrikan maiden kanssa ja ylläpitää rauhaa. Kiitos. Thank you very much, Omas, Kiitos. Olit varsinainen roolimalli kollegoillesi tässä puheajassa. No sitten minuutti Milos Ransdorf. Niin kirgiski spisovatel Chingis. Kiitos. Chingis Aitmatov, kirgisi kirjailija ja muslimi, kirjoitti romaanin, joka perustui siihen ajatukseen, että islam ei ymmärtänyt oikein yksilökäsitettä ja se on johtanut muslimien ja kristittyjen yhteen törmäykseen. Minä olen kuullut paljon Salvatin Jamesista, joka ei halunnut järjestettyjä avioliittoja hyväksyä ja hän käytyi kristityksi ja siksi muut muslimit alkoivat syrjiä häntä. Hän totesi, että Euroopan suuri virhe on, että me suvaitsemme suvaitsemattomuutta ja sen on loputtava. Meidän ei pitäisi siis suvaita sellaista, jota ei voi suvaita. Meidän pitäisi puolustaa kristittyjä. Kiitoksia. Sitten jälleen yksi minuutti Ignacio Corrao. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, minä uskon, että kun puhutaan 150 nuoresta, jotka ovat kuolleet, niin on aika surullista huomata, miten tätä ideologisoidaan. On aika surullista huomata, että miten usein me käytämme kristitty-sanaa päätöslauselmassa tai jos korostetaan enemmän tai vähemmän sitä, että ovat kristittyjä. Nämä ovat nuoria, vähemmistön edustajia, kristittyjä toki, mutta jos me haluamme tällaisen viestin lähettää, että, että ihan kun heitä on vihattu Keniassa, niin ei tämä ole myönteinen viesti meidän pitäisi olla yhtenä rintamana vastustamassa kaikenlaisia terroristi-iskuja ja hyökkäyksiä, oli sitten kyse mistä tahansa vähemmistöstä. Ei tässä pidä pärjätä ollenkaan. Ja tämä on se viesti, jonka meidän pitäisi täältä lähettää. Minä todellakin toivon, että olemme tässä yhtenäisempiä, kun tällaisia äänenpainoja kuullaan. Kiitoksia, oikein hyvä. Aa, sininen kortti Teresa Jimeneziltä. Haluatteko ottaa vastaan? No Teresa, ole hyvä. Funciona? Si. si. Toimiko? Minä haluaisin kysyä teiltä, herra Corrao Ignacio, haluaisin muistuttaa, että kun viitasit ehkä minun puheenvuoroni, että päätöslaumassa mainitaan vain kristityt. Ei se tarkoita missään tapauksessa sitä, että olisi kyse ideologisesta sodasta tai sen kaltaisesta. Totean vain sen verran, että päätöslauselma sisältää otsikossa, että siellä on Kenia ja kristittyjen vaino. Jos ei tässä päätöksessä sitten mainita, kun ehkä kaksi kertaa kristityt, niin tarkoittako sitten, että se ei toimi jollain tavalla? Jos päätöslausuma laaditaan vainosta romania kohtaankin, ja jos ei siellä mainitaan romaaneja, niin no, mitä siitä puuttuu sitten? Sen vain minä totesin. Um, Sinisen kortin tarkoitus on esittää kysymys edelliselle puhujalle, ei korjata hänen käsityksiään. Eli jos nyt haluatte vastata siihen mahdolliseen kysymykseen, jonka kenties saatte tuosta johdettua, niin olkaa hyvä. Minä olen kyllä samaa mieltä kollega Himenefin kanssa. On oikein, että me pyrimme tuomitsemaan tällaisen hyökkäyksen vähemmistön kohtaan. Olen aivan samaa mieltä myös siitä, että puolustetaan meidän arvojamme ja lähtökohtiamme, myös kristinuskoa. Mitä valittelee vain sitä, että on ikävää nähdä sitten, kun eri ryhmien kesken neuvotellaan, niin riidellään ja kiistellään vain jostain sanoista. Viime kädessä viesti kääntyy kielteiseksi, vaikka se on niin tärkeää. Tällaisessa ongelmassa, joka on globaali, ei ole kyse vain Al-Shabaabista, vaan Isiksestä, Boko Haramista on kyse. Ja siksi meidän pitää tähän järkevästi puuttua, koska vaino kohdistuu monivähemmistöihin. Siihen minä vain tähtäisin puheenvuorossani. Kiitos. Sitten yksi minuutti Seppi Epitideios. Kiitos puheenjohtaja. 147 opiskelijan murha Keniassa on halveksittavaa. Ja mielestäni tämä on asia, johon ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Kristittyjen telotukset eh, ympäri maailman ääri-islamististen järjestöjen toimesta. Ja krist kristittyä vainotaan eh, noin 40 muslimivaltiossa, eli neljä viidestä tapauksesta eh, kristittyjä vainoavat muslimit. Ja se tosiasia, että kristityt ovat ääri-islamiterroristien uhreja, mutta eh, tilannetta eh, se jatkuu näin sen vuoksi, että maat eh, eivät sano mitään. Enemmän ollaan huolissaan terroristien ihmisoikeuksista, enemmän kiinnostuneita siitä kuin uhrien elämästä. Vain Jumalalla on oikeus sanoa, koska me kuolemme ja ku, miten. Joten meidän on toimittava, meidän on toimittava paikallisesti ja meidän on kohdattava tämä tilanne, muuten uhreja tulee vain lisää on rajoja myös meidän suvaitsevaisuudellemme. Kiitos. Sitten puolitoista minuuttia. Elisabetta Gardini. Gracias. Kiitos puhemies. Me jälleen kerran valittelemme kuolonuhreita, uhreja, mutta ei ole rohkeutta sanoa, mistä kuolonuhreista on kyse, miksi on näin tapahtunut. Pelkäämme tai emme uskalla, kun meidän mantelemme nyt nostaa päätään tällainen islamofobiaa. En, ei ole kyse maasta tai taivaasta, vaan meidän täytyy myös tästä kantaa vastuuta. Ja me edustamme oikeuksia, mutta myös meidän perusoikeuksia täytyy puolustaa. Uskonvapaus on kaikkein tärkeimpiä oikeuksia. Se on tavallaan perustana muille ja se on lähteenä muille oikeuksille. Jos mitataan yhteiskuntaa ja sen vapauden tasoa, me kuulimme Paavista, kun hän totesi, että epäoikeudenmukaisuus täytyy tuomita, niin ei sitten asetettu suositusosoituksia. Minä olen kyllä hämmästynyt, kun kuulin täällä sanottavan, kun puhuttiin Keniasta, että kristityt ovat vähemmistö. 80 prosenttia he ovat väestöstä. Eli he ovat marttyyrejä, vähemmistöjä tai sitten enemmistönäkin ovat marttyyrejä. Ja nimenomaan 200-luku oli marttyyrien vuosisata sekin antiikin Roomassa. Ja tällä vuosisadalla on nähty kauheiksi, jotka ovat mitä dramaattisempia, mitä kauheimpia, ihmisiä poltetaan. Eli minä nyt vetoan, onko sitten maahanmuuttaja tai mikä tahansa, meidän täytyy olla rohkeutta sanoa, että olen kristitty. Kiitos. Haluatteko ottaa vastaan sinisen kortin edustaja Koralta. No niin, olkaa hyvä. Minä haluaisin todeta kollega Elisabetta Gardinille, Keniassa murhattiin ei islaminuskoisia, ei se ole mikään erityinen isku kristittyjä vastaan tai kristinuskoa vastaan. Minä kysyn nyt teiltä, jos Euroopan parlamentissa otamme kantaa pelkästään suojeleksamme enemmistön uskoa tai jotain muuta, niin olemme kyllä samaa mieltä siitä, että meidän täytyy kaikenlaisia uskonnollisia iskuja ruveta tuomitsemaan. Olen aivan samaa mieltä ja minä esitin Savro-palkintoa Irakin patriarkalle, koska hän on henkilö, joka puolustaa kaikkia vähemmistöjä, kristittyjä myös Irakissa. Mutta kun nyt, nyt tässä on kyse näin valtavasta verilöydystä, ihmiset on oikein valittu uskonnon perusteella, sitten murhataan, jotka eivät usko Koraniin tai kantavat ristiä, niin sitten täytyy sanoa, että he ovat marttyyrejä. Ja valitettavasti heitä on yhä enemmän ja he ovat kristittyjä marttyyrejä. En oikein ymmärrä, miksi on niin paljon kykenemättömyyttä tunnustaa todellisuus. Kiitos ja seuraavana yksi minuutti Nina Jill. Kiitos puhemies. Koulutus voi olla arka asia se huomattiin Karissan yliopistossa ja myöskin Somaliassa viime viikolla Afrikan mannerta ja sen sivistystä uhataan pommeilla yksinkertaisesti. Esitän osanottoni niille perheille, jotka ovat menettäneet läheisyyksiään ja joilta on riistetty tulevaisuus. Terrorijärjestöjä toimii monissa eri maissa ja niiden rahoitus on hyvin monimutkainen verkosto ja tarvitaan myöskin fiksuja ja hyvin koordinoituja toimia niitä vastaan. Kenian hallitus on viivitellyt vastauksessa tai reagoinnissa tähän äskeiseen tragediaan. Meidän täytyy toimia siten, että ennemmin yhdistämme kuin luomme uusia jakolinjoja. Ja jos mitä tahansa ryhmää vainotaan jossakin, niin se vahingoittaa koko yhteiskuntaa. Keniassa terrorismin vastaiset toimet ovat stigmatisoineet sekä muslimi- että kristittyjä yhteisöjä. Minun viestini korkealle edustajalle ja Kenian hallitukselle on se, että tarvitsemme strategiaa, joka tuo turvallisuutta kaikille uskonnosta riippumatta. Kiitos. Ja seuraavana yksi minuutti Franz Obermeier. Kiitos. 147 opiskelijan murha oli kauhea isku al-Shababilta. Ja tämä isku oli kohdennettu kristit, kristillisiin opiskelijoihin, uskokaa se nyt vihdoin viimein. Ja tähän täytyy nyt saada aikaan tiukka reaktio. Meidän tulee tukea Afrikan unionia Äh, al-Shababin vastaisessa taistelussa. Meidän täytyy myös itse toimia tiukemmin. Al-Shabaab oli tämä tekijä, mutta kuitenkaan äh, me emme ole maininneet sanaa islamisti, ääri-islamisti terroria tässä päätöslauselmassa. Tässä nimenomaan vainotaan kristittyjä, eikä sitäkään alun perin uskallettu tähän sanoa. Eikä tämä tule kommunistilta tai natseilta, e-, eikä buddhisteilta, ei vaan tämä tulee äh, fundamentalistisesta, aggressiivisesta islaminuskosta. Kiitos edustaja Obermeier. Sitten puolitoista minuuttia Davor Stier. Kiitos puhemies. Aivan aluksi haluan ilmaista sympatiani niille perheille, joiden läheisiä kuoli tässä Kenian opiskelijoihin suunnatussa iskussa. Kristittyjä opiskelijoita todellakin poimittiin murhattavaksi, mutta Kenia ei ole mikään poikkeus, sillä 70 prosenttia kristitystä on Irakissa joutunut poistumaan kodeistaan ja Syyriassakin kristittyjen määrä on vähentynyt dramaattisesti. Kristityt ovat vainotuin uskonnollinen vähemmistö maailmassa. Kuitenkin jotkut eivät halua hyväksyä tätä seikkaa. On hämmästyttävää, kuinka paljon suvaitsemattomuutta täällä parlamenttiedustajienkin keskuudessa esiintyy, kun tästä asiasta puhutaan. Voimme puhua kyllä monenlaisista aiheista, mutta kristittyjen vaino tuntuu olevan mahdoton puheenaihe. Ei ole kyse vain kristittyjen vainosta, vaan tuntuu, että uskonnon mainitseminen kaiken kaikkiaan on mahdotonta, vaikka se onkin osa elämäämme, eikä pelkästään yksityistä elämänpiiriämme, vaan sillä on myös sosiaalinen ulottuvuus. Tällainen lähestymistapa voi tietenkin kannustaa äärireaktioihin, ja se tarkoittaa nyky-Euroopan loppua sellaisena kuin sen tunnemme. Ja tästä syystä tarvitaan vuoropuhelua. Se, että yritetään estää tätä aihetta koskevan päätöslauselman antaminen kertoo tästä omaa kieltään, mutta emme unohda sitä, että kristittyjä vainotaan. Kiitos ja hyvää iltapäivää. Rouva Midzi, minuuttia. Kiitos puhemies. Huolimatta siitä, että uskonnon vapaus on perustavanlaatuinen periaate, niin olemme hyvin kaukana vielä todellisuudesta. Kenia on monimuotoinen maa itsenäisesti uskonnollisesti, mutta valitettavasti se on myös maa, jossa kristittyihin kohdistuu iskuja, varsinkin fundamentalis, fundamentalistinen islam on tämän takana. Ihmiset haluavat kuitenkin elää vapaasti ja saada koulutusta Koulutusoikeus on perusoikeus sekin, niin että voidaan saada lisää vapautta ja vaurautta. Onko mahdollista, että me emme ole mitään oppineet maailmasta? Meidän täytyy löytää parempia ratkaisuja, torjuaksemme kaikenlaista terrorismia ja suojella koulutusta, että päästään eroon näistä iskuista. Etusijalle on pantava opiskelijoiden suojeleminen niin, että he voivat jatkaa opiskelua kouluissaan. Unionin täytyy osoittaa, että se on myös kantamassa vastuuta ja auttaa Kenian väestöä, kun he haluavat käyttää oikeuttaan saada koulutusta. Afrikan unioni, EU ja kansainvälinen yhteisö voisivat nyt etsiä konkreettisia ratkaisuja torjuaksemme näitä terrorismijärjestöjä niin että saadaan vakautta alueelle. Eh, Ehkä meni yli ajan kyllä, mutta hyväksyttekö herra Mikofin kysymyksen? Hyväksyttekö? Olkaa hyvä. 30 sekuntia, s'il vous plaît. 30 sekuntia. Благодаря. Регионът на Африканския рок става все по-чест източник на радикализация. Kiitos. Afrikassa arvessa on havaittavissa paljon radikalisoitumista ja tämä aiheuttaa muuttovirtoja. Ettekö ole sitä mieltä, että EUn pitäisi tehdä jotakin konkreettista, jotta tämä ongelma saadaan ratkaistua? Puhumme strategioista ja kaikesta mahdollisesta, mutta tarvitsemme konkreettisia toimia. 30 sekuntia. Ivan de raġun, il-pajizi tal-Afrika huma Pitää paikkansa Afrikan mailla on erilaisia kulttuureja, etnisiä ongelmia, paljon taloudellisia ongelmia, mutta sitten on joitakin muita maita, joissa on terrorismiin liittyviä ongelmia. EU ei voi samalla mitalla käsitellä kaikkea, koska ongelmat ovat erilaisia. Siksi on erittäin tärkeää, että EU tunnustaa sen, että ratkaisujen on oltava räätälöity kunkin maan kohdalla. Ah, kiitos. Sitten Rova Aljo Mari, puolitoista minuuttia. Madame Aljo Mari. Sitä No nyt on teidän vuoronne. Ai anteeksi, kiitos. Todellakin enpäs huomannut. Mielestäni on todellakin aivan ehdottoman välttämätöntä, kun on todettu, että Euroopan parlamentin täytyy osoittaa olevansa tehtäviensä tasalla. Ei voida yhtä aikaa sanoa, että tämä on historiallinen tosiasiakin, että Euroopan perusta on kristillinen ja sitten ei ollenkaan ajattele, mitä maailmalla tapahtuu. Sitä paitsi tämä on todellinen geostrateginen ongelma. Ilmeisesti on, että tänä päivänä on joissakin ryhmissä halukkuutta luoda jonkinlainen uskonnollinen yhteisö joissakin maissa. Ja siinä se vaara piilee, kun meillä on yksi uskonnollisia valtioita vain, niin se johtaa väistämättä jännitteisiin naapurimaiden kanssa. Eli tämä on vaarana, että tämä yleistyy. Siksi tämä on geostrateginen ongelma, mutta se on filosofinenkin ongelma, kuten yhtä lailla poliittinen ja humanitaarinen ongelma. Euroopan, joka haluaa olla nimenomaan suvaitsevaidon airut ja kansakuntien yhteydessä, yhteisen sovun airut on toimittava, että voidaan kunnioittaa kaikkia. Meidän velvollisuutemme kohdistuu Kenian kristittyihin, mutta laajemminkin kaikkiin kristittyihin, jotka ovat vainottuja vähemmistöjä. Meidän täytyy tukea heitä sanoin, mutta ei pelkästään sanoin, vaan yhtä lailla myös toimien. Parlamentin jäsen ei voi vain puhua, vaan hänen täytyy myös toimia. Ehkä 30 sekuntia tuli lisää vielä, kun täällä on nyt sinistä korttia esitetty herra Negryskulta. Hyväksyttekö? Euh, Minä kuulin teidän äsken puhuvan. Tekin olette ollut ministeri Ranskassa. Minä kysyisinkin teiltä, minkä tyyppistä toimintaa unioni pitäisi harjoittaa. Te puhuitte yksi, yhden uskonnon maista, että että Euroopan unioni voisi kaiken sotilastoimiako haluatte, humanitaarista toimintaa, miten voitaisiin välttyä tällaisilta tapahtumilta muissa maissa? Minä uskon, että on kolmekinlaisia mahdollisuuksia toimia. Ensinnäkin suhteessa hallituksiin. Totta kai on ilmeistä, että emme voi korvata noiden hallituksia, mutta sen sijaan meidän velvollisuutemme on käydä vuoropuhelua keskusteluja, aika tiukkaakin sävyn heidän kanssaan sen osoittamiseksi, että ei ole koskaan heidän etujenkaan mukaista, että syntyy vain yhden uskonnon järjestelmiä jossain maassa. Sitä paitsi, että meillä on velvollisuudet taivutella ja vakuuttaa, valistaa, jotta voidaan ymmärtää, mikä on suvaitsevaisuus. Kiitos ja sitten minuutin ajan herra Barnio. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen on kammottava, että me joudumme huhtikuun alussa todistamaan 147 opiskelijan murhaa Al-Shabaabin voimin. Ja nyt täytyy miettiä Kenian turvallisuustoimienkin osuutta. Me olivat aika pian paikalla kyllä iskun jälkeen, mutta piti sitten odottaa muutama tunti ennen kuin Kenian arvio oli paikalla. Eli pragmaattinen kysymys. Todellakin olen sitä mieltä, että on erittäin tärkeää esitetään oikeita kysymyksiä täällä parlamentissa. Euroopalla on oma turvallisuusroolinsa siellä. Meillä on oma YTTP-missio myös siellä merirosvoilua vastaan. Somaliassakin olemme läsnä mission muodossa yhdessä Somalian armeijan kanssa. Eli kysymys teille, ettekö ole sitä mieltä, että on hyvä miettiä alueellista strategiaa Afrikan kohdalla niin, että laajennettaisiin myös Somalian missiota huomioiden myös terrorismin torjunnan. Kiitos. Sitten herra Kelam minuutti. Kiitos. Karshassa lähes 150 viatonta nuorta ihmistä murhattiin. Suurin osa heistä kristittyjä, heidät eroteltiin muista ja murhattiin. Tuomitseminen ja solidaarisuuden osoittaminen ovat tarpeellisia, mutta eivät riitä. Karishassa oli kymmenen kertaa enemmän viattomia uhreja kuin Pariisin Charlie Hebdo-hyökkäyksessä. Tässä ei ole kysymys nyt numeroista, vaan kysymys on siitä, että me reagoimme samalla tavalla ja tuomitsemme. Ja sillä tavalla me voisimme kaikki täällä ilmaista, kuten Karini ehdottikin, että minä olen kristitty. Kristittyjen vaino tulisi ottaa mukaan strategioihin kolmansien maiden kanssa. Ja mitä tulee muihin uskontoihin, meidän tulisi kehottaa muslimijohtajia noudattamaan King Jordania, joka tuomitsi kaikki terrori-iskut iskuna ihmisyyttä vastaan ja myös islamin uskontoa vastaan. Kiitokset edustaja Jufrida. Minuutti. Grazie. Kiitos. Kristittyjen opiskelijoiden verilöyly on johtanut hämmennykseen ja tietenkin tuomitsemisen jälleen terrorismi iskee kulttuurin ja tiedon pyhättöihin ja iskee vapaisiin ihmiin, ihmisiin. Tällä on symbolinen merkitys, joka on vielä huolestuttavampi ja eh, vielä heikommin hyväksyttävissä, kun siinä isketään yliopistoon, joka on rauhallisen yhteiselon tyyssiä. Nyt on kyse nuorista, jotka menettävät tulevaisuuden, ja siinä isketään ajatukseen ja mielikuvitukseen. Terroristit pelkävät sitä, että opiskelijat opiskelevat ja saavat lisää tietämystä ja voivat lisätä vapauden tilaa niin, että voivat ajatella toisenlaista järjestystä. Euroopan täytyy tukea tätä toivoa ja näitä opiskelijoita, koska ei saa väkivallalle antautua. Kiitos. Sitten Robert Tokes, minuutti. Madam Chair, dear Puhemies, hyvät kollegat, tämänpäiväisellä päätöslauselmalla tuomitsemme yhteisesti vainon, joka kohdistuu kristittyihin missä tahansa maailmassa, mukaan lukien kenialaisten opiskelijoiden raan, raat murhat. Meidän täytyy vastustaa kaikkia vapauden ja uskontojen loukkauksia, sillä ne ovat perusoikeuksia. Euroopan kristitty arvoperusta tarkoittaa sitä, että meidän täytyy kantaa vastuuta kristityistä kaikkialla maailmassa. Kristityt ovat ilman muuta vainotuin uskonnollinen vähemmistö maailmassa. Al-Shabaab on julkisesti lietsonut sotaa kristittyjä vastaan. Kristillisen konsensuksen perusteella meidän pitää nyt varmistaa, että kristittyjen vaino pysyy EUn agendalla ja parlamentin agendalla ja myöskin jäsenvaltioissa – meidän on suojattava ihmisten henkeä ja uskonnonvapautta. Biden Holzer, yksi minuutti. Kiitos eh, puhemies. Kristen, tämä iskut eivät ole mitään yksittäistapauksia, vaan jotain, mitä tapahtuu ihan säännönmukaisesti yhä uudelleen tietyn eh, mallin mukaan. Koskee kristittyjä, muunuskoisia, usko, koululaisia ja hyvin paljon naisia. Tämä on se kuvio, joka näkyy aina. Oli sitten kysymys Boko Haramista, Daeshista, Isisistä. Aina on kysymys samasta. Tuhotaan se, mikä on meille kaikkein äh, pyhintä. Minun täytyy sanoa, että olen iloinen ja kiitollinen siitä, että käymme tämän keskustelun, koska minä jo äh, Ajattelin, että nämä uutiset katosivat medioista liian nopeasti. Eli tässä on tavallaan kaksi eri luokkaa ja tällaisten julmuuksien hierarkia. Ihmiselämä on ihmiselämä ja joka paikassa, missä tällaisia terrori-iskuja tapahtuu, ne täytyy aina tuomita. Merci. Une minute pour Kiitos. Sitten edustaja on yksi minuutti. Fru talman. Puhemies, yksi henkiin jääneistä tuon Al-Shababin Karissan iskun jälkeen sanoi näin. Kristityt opiskelijat erotettiin muslimilaisista ja kristityt tapettiin siihen paikkaan. Terroristit riistivät 147 henkeä, viattomien ihmisten henkeä ja syynä oli se, että he eivät osanneet siterata Korania. Tämä on yksi esimerkki raoista hyökkäyksistä kristittyjä vastaan maailmassa. 300 miljoonaa kristittyä elää uhanalaisina ja 150 000 kokee suoraa vainoa kristityn uskonsa vuoksi. Missä tahansa ihmisiä vainotaan uskonnollisen ryhmän kuulumisen perusteella, meidän on toimittava. Ja konkreettisesti me voimme pyrkiä luomaan rauhoitetun alueen Pohjois-Irakiin ja tuomita kristittyjen vainon kaikkialla maailmassa. Kiitos. Sitten lopuksi herra Stettina, minuutti. Kiitoksia kovasti, rouva puhemies. Holokausti oli esimerkki kollektiivisesta syyllisyydestä. 1915 nähtiin toinen esimerkki Turkin ja Armenian välillä. Tsetseenit sattuvat syntymään tsetseeneiksi, se oli ihan ainoa virheensä. 80 000 Tsetseen ja Venäjän joukot murhasivat tutsia murhattiin Ruandassa. Gerissassakin on kyse kollektiivisesta syyllisyydestä. Kristy, kristittyjen murhaaminen on myös esimerkki hengellisestä vihamielisyydestä. Kristinuskon pelko ja islamilaisuus ruokkivat toinen toisiaan meidän pitäisi olla varmoja siitä, että me muistamme tämän. Kiitos. Ja sitten keskustelua puhujaluetteloa. Kuusi puheenvuoroa. Rova Pitja, minuutti. predsjednice, najveći progoni kršćana u svijetu danas su u Sjevernoj Koreji, Somaliji. Puhemies, kristit kristittyjen eh, pahin eh, eh, vaino tapahtuu Pohjois-Koreassa, Afganistanissa ja Afrikassa. Etelä-Koreassa, Irakissa on, ja Afganistanissa ei ole ainoastaan kielletty uskonnon harjoittaa, vaarallista edes ajatella uskontaa, jos on pieni epäilyskin, että on uskovainen, vaikkakaan ei harjoita uskontoaan, heidät saatetaan teloittaa. Me emme voi äh, ohittaa tällaista ihmisoikeuksien rikkomusta. Tämä on kansan murhaa neljällä äh, mantereella. Keniassa tämä murha oli vain jatkoa sille, mitä näimme Pakistanissa ja Nigeriassa – jos joku ampuu nuoria ihmisiä siksi, että he ovat kristittyjä, niin silloin he ampuvat äh, äh, uskonnon tulevaisuuden, joka on kuitenkin uskonto, joka on yksi vanhimpia uskontoja. Kuinka kauan me tämän äh, ohitamme ja pesemme kätemme, kuten Pontius Pilatus? Tämä riittää. Caputo. Herra Caputo. Grazie, Kiitos puhemies. Uskonnonvapaus on hyvin tärkeä, mutta se on vaarassa. Emme voi hyväksyä kristityn vainoamista, koska heihin kohdistuu väkivaltaa radikaaliryhmien taholta. Kristittyjen kohdalla on selvästä vainon kysymyksestä Aasiassakin, Intiassa. Meidän täytyy muistaa, mitä Paavikin on sanonut ja vedonnut kansainvälisen yhteisön, että vältyttäisiin verilöydyltä kun ajatellaan aikaisempaa tilannetta, niin nyt tämä on vielä vakavampaa ja systemaattisempaa. Kristityt ovat olleet iskujen kohteena ja ikään kuin tämä olisi vaarana islamin uskolle tai lähi maiden islamisoitumiselle. Siksi meidän täytyy miettiä myös Kenian verilöylyä tästä näkökulmasta, kun siellä iskettiin kouluun. 147 kiristittyä opiskelijaa kuoli. Ei, tämä on kyse siitä, että tässä viedään tulevaisuusmaalta Kansainvälinen yhteistyö ei voi sivusta seurata menetettyjä romahdustuneita. Merci, j'étais sur le point de vous dire. No, minä olin sanomassa, että vähän hitaammin, mutta jopa lopetitte. Une minute. Marias, minuutti. Kiitos. Kristittyjen vainoja heihin kohdistuvat iskut ovat asia, jota ei voi hyväksyä. Viimeisin esimerkki tästä on 147 kristityn opiskelijan teurastus Keniassa Garissan yliopistossa. Ja Al-Shabaabin edustajat, jotka toimivat Somaliasta käsin, olivat tähän syyllisiä. Al-Shabaabin leviäminen Afrikassa vaikuttaa seurauksia kaikille Afrikassa, mutta toki myös lähialueilla, kuten Syyriassa ja Irakissa. Toki kristittyjä vainotaan myös muissa maissa, mutta taustalla on usein hyvin monisyisiä tilanteita. Kyse ei Afrikassa välttämättä ole niinkään uskonnosta ensisijaisesti, vaan siitä, että monet ovat hyväksikäyttäneet muslimien taloudellisia resursseja ja siksi tilanne on kehittynyt tähän suuntaan. Kiitos herra Jakovcic, minuutti hänelläkin. Al-Shabaab ja samo jedna od organisaatioista organizacija koja danas Al-Shabaab on vain yksi terrorijärjestöistä, joka terrorisoi ihmisiä ympäri maailman. Ja kuten kaikki terrorijärjestöt, se valitsee uhrinsa ja kohteensa hyvin tarkkaan. Ja hyvin tarkkaan he valitsivat tämän yliopiston kampuksen tarkoituksenaan murhata nuoria ihmisiä, tappaa tiettyjä henkilöitä tietyn maan tulevaisuuden. Täytyy sanoa hyvin selkeästi, että aseet puhuvat tässä, mutta Euroopan tulisi sanoa ei. Tätä voimaa ei aseille tulisi antaa. Tässä ei ole kuitenkaan sivilisaatioiden törmäystä. Me emme hyväksy uskontojen sotaa. Ja tämä on se viesti, joka pitäisi lähettää. Kiitos, paní předsedající. <clears throat> Já jsem přemýšlel nad tím... Eh, Kiitos Olen miettinyt, käyttäisinkö puheenvuoroa vai ei, mutta ajattelen, että kun nyt pyysin puheenvuoroa, niin voin antaa meille kaikille tilaisuuden miettiä sitä, mitä ne ihmiset, joista me puhumme, ajattelevat siitä, mitä me sanomme. Luultavasti heistä tämä keskustelu on aika naurettavaa. Paavi ja johtavat muslimit, siis muslimijohtajat ovat tuominneet nämä iskut ja tuominneet ennen kaikkea sen, että jotkut ovat lähteneet radikalismin polulle. Kristityt ja muslimit ovat yhdessä siis todenneet, että, että tätä tietä ei pidä seurata ja tätä nimenomaan tarvitaan yhteistä julkilausumaa. Uskonnollinen viha radikalisoi uusia sukupolvia, kunnes se loppuu. Edustaja Funtsulekka, minuutti. Merci beaucoup, madame la présidente. Kiitoksia kovasti puhemies. Onpa hyvä, että minä puhun viimeiseksi tässä. Ihmisten elämä sota sotaisissa maissa on johtanut näihin painajaisiin, kuten Karisessa on nähty. Viimeisen kymmenen vuoden aikana terrori-iskut kouluja yliopistoja vastaan ovat jatkuvasti lisääntyneet yhtenä terrorismin välineenä. Ei se ole mikään sattuma tietenkään. Terroristit vihaavat koulutusta ja oppia varmasti, koska monet ovat jääneet ilman heistä sitä. Siksi olen sitä mieltä, että jos haluamme puuttua terrorismin juuriin, meidän täytyy keskittyä niihin edellytyksiin, jotta ääriliikkeet eivät ole enää houkuttelevia nuorille mukaan lukien alikehitys, kun ne ei ole julkisia ja yksityisiä sijoituksia institutionaalisiin poliittisiin synnytätapauksiin Ja siinä, että ihmisoikeuksia on loukattu räikeällä tavalla. Tämä koskee hallituksia ja muitakin ryhmiä. Se, tämä liittyy usein köyhyyteen, työttömyyteen ja turvattomuuden tunteeseen. Olen pahoillani, että nyt tuota pettymyksen, että olet ihan vihoviimeinen vielä Herva Kalvavimisenä. Madam President. Puhemies. Terrorismi on tuomittava, oli sen takana mikä tahansa ideologia, poliittinen tai uskonto. Al Shabab, ISIS ja Al-Qaida hyvin selkeästi iskevät kaikkiin siviileihin riippumatta uskonnosta. Siviilien murhaaminen Keniassa oli myös etnistä valkoiset kenialaiset uskonnolliset yhteisöt ovat joutuneet konfliktiin muslimien kanssa. Muslimit ja terroristit ovat onnistuneet siinä, että ihmiset eivät luota toisiinsa enää johtuen stereotypioista ja sosiaalisista muureista. Me emme voi hyväksyä tätä. Taistelu terrori, äh, terrorismia vastaan ei ole taistelu muslimia vastaan tai muslimit vastaan juutalaiset. Kysymys on kaikista kansalaisista ääriliikkeitä äh, vastaan. Meidän täytyy saada tämä pysäytettyä. Meidän täytyy yhdessä nousta terroria ja vihaa vastaan. Meidän täytyy nousta äh, yhdessä äh, demokratian puolesta. Kiitos. Kiitoksia. Näin päättyy keskustelun puheenjohtaja. ja nyt puheenvuoron saa herra Minitsa. Thank you, madam. Kiitos puhemies. Arvoisat jäsenet, tämä keskustelu on osoittanut, että vaikka meillä on eroja, niin radikalisoituminen on kuitenkin asia, jossa on paljon samanlaisia piirteitä kaikkialla. Sitä ruokkivat sosiaalinen syrjäytyminen, työttömyys ja tämän tapaiset tekijät. Sitä on käytävä torjumaan vakavasti ja koordinoidusti. Korruptio liittyy kuvaan myös kaikkialla. Hallitusten täytyy pystyä takaamaan kansalaisille vakaus ja EU tukee jo hyvään hallintoon tähtääviä toimenpiteitä, mutta se voi tehdä enemmän tällä alalla. Nuorten ja muiden ihmisten marginalisoituminen pitää voittaa tarjoamalla heille optimismia eikä suinkaan ekstremismiä, joka houkuttelee heitä katteettomilla lupauksilla. Akateeminen koulutus ja yhteiskunnallinen koulutus voivat olla tie hyvään elämään. Garissan tapahtumat ovat mitä traagisimmalla tavalla osoittaneet jälleen kerran, että koulutus on pahin uhka terrorismille ja väkivallalle. Meidän on yhdessä kaikilla tasoilla, niin kansainvälisesti, alueellisesti kuin yhteisöjen tasolla, pyrittävä puuttumaan radikalisoitumisen syihin. Ylhäältä alaspäin ja alhaalta ylöspäin ja se, mitä on opittu menneistä tapahtumista, on kaikki otettava keinovalikoimaan. Meidän on koordinoitava toimia ja integroitava radikalisoitumisen ja väkivallan vastaiset toimet kaikkeen toimintaamme. Meillä on edessämme valtava haaste, mutta olen valmis käyttämään kaikkia mahdollisia keinoja, joita meillä on valikoimassamme niin tehokkaasti kuin mahdollista. Komissio tukee kapasiteettien vahvistamista ja rauhan edistämistä ja kaikki tämä linkittyy vahvasti kehitysyhteistyöhön. Euroopan toimia koordinoidaan turvallisuus- ja kehitysasioiden suhteen ja näin tullaan toimimaan kaikissa tulevissa kriiseissä mukaan lukien väkivaltainen ääritoiminta, joka kohdistuu kristittyihin missä tahansa maailmassa. Kiitos. Kiitos. Hyvä komissio, nyt on tullut seitsemän esitystä. Keskustelu päättyy.